Muito bom dia, caros colegas. Está aberta a sessão. Huomenta, hyvät kollegat. Jatkamme istuntoa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on komission julkilausuma unionin yhteinen kanta ennen New Yorkissa järjestettävää YK ilmastohuippukokousta. Ensimmäiseksi puheenvuoron tässä keskustelussa saa komission jäsen. Ja kiitän häntä siitä, että hän on nyt paikalla täysistunnossa. Eli komission jäsen Miguel Marias Arias Caniete, olkaa hyvä. Kiitos. Arvoisat jäsenet, on ilo olla täällä tänään, kun valmistaudumme New Yorkissa järjestettävään ilmastohuippukokoukseen. Komissio 11. syyskuuta hyväksyi tiedonannon parlamentille ja neuvostolle, jossa se valmisteli huippukokousta ja jossa esitellään Euroopan unionin tähän menniset astiset saavutukset ja se, mitä aiomme tehdä jatkossa. Meillä on mahdollisuus huippukokouksessa kertoa ta- tarkkaan, missä vaiheessa nyt olemme ja minne aiomme mennä. Meidän ö, tarinamme on ö, tahdonvoiman ja yhtenäisyyden tarina, ja tämä tuo myös lisäarvoa jäsenvaltioille. Me rakennamme eh, näille elementeille ensinnäkin edistys, jota on saatu aikaan, kun olemme laatinut eh, pitkän aikavälin strategiaa ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050. Sitten kansalliset panokset eh, kattavan suunnitelmamme kautta ja sitten tapa, jolla valvotaan säännöllisesti ja jatkuvasti tavoitteitemme saavuttamista. Viime kesäkuussa Euroopan johtajat tukivat komission ehdotusta, että Euroopasta tulisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa yhteiskunnamme ja taloutemme muuttamista. Tämä on valtaisa haaste. Me olemme lisänneet jo vuodesta 1990 ilmastopolitiikkaamme kunnianhivon tasoa. Olemme 22 prosentilla äh, laskeneet äh, laskeneet kasvihuonekaasupäästöjämme, vaikka BKT nousi 58 prosentilla. Äh, lainsäädäntö hyväksyttiin suurella tuella parlamentissa ja neuvostossa, että 2018-2030 välissä laskettaisiin päästöjä kaksi kertaa nopeammin. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön hallintomekanismi, joka varmistaa, että pystymme eh, saamaan tämän tavoitteen aikaan. Kun pantu kaikki täytäntöön, niin vuoden 2030 toimenpiteet mahdollistavat sen, että Euroopan unia pystyy laskemaan kasvihuonekaasupäästöjään 45 prosentilla verrattuna vuoteen 90. Tämä menee pidemmälle kuin alkuperäinen tavoitteemme ja tavoite, jonka mukaan päästöjä pitäisi leikata 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä varmistaa, että Euroopan unioni on oikealla uralla kohti vuotta 2050. Samanaikaisesti unioni käyttää jo valtaansa varmistaakseen, että investoinnit ovat suunnassa. Meillä on 20 prosentin ilmastovaltavirtaistamistavoite rahoituksessa – ja äh, haluamme tukea alhaisen hiilen talouteen pääsemistä. 2021-2027 äh, rahoituspuitteista äh, keskustellaan juuri nyt ja komissio on ehdottanut, että 25 prosenttia koko budjetista eli 328 miljoonaa euroa on tarkoitettu ilmastotoimiin ja muutkin rahoitukset ovat yhteensopivia ilmastotavoitteiden kanssa. Meillä on tässä suuri investointihaaste, joka meidän, johon meidän on vastattava jo tulevina vuosina, investoitava puhtaaseen energiaan ja liikenteeseen äh, ja varmistettava, että maataloutemme antaa meille jatkossakin elintarvikkeita ja rehua ja pystyy myös äh, absorboimaan ne kasvihuonekaasupäästöt, joita me pystyy poistamaan. Me tiedämme, että julkinen sektori yksin ei pysty näitä investointeja tekemään, siksi yksityisellä sektorilla on tärkeä rooli, jotta saisimme tarpeeksi yksityisiä investointeja. Euroopan unioni luo jo edellytykset, jotta voidaan rahoittaa hankkeita, kuten esimerkiksi eurooppalainen toimintapohja kestävälle kasvulle. Meidän on myös vähennettävä katastrofiriskejä Euroopassa ja maailmalla ja tässä me voimme pohjata Euroopan unionin sopeutumisstrategiaan ja tukea kumppanimaitamme ja niiden toimissa. Euroopan union lisännyt yhteistyötä, rahoituksellista ja teknistä yhteistyötä kaikkien kumppanimaiden kanssa Tämä tulee olemaan tärkeä erityisesti sellaisilla aloilla kuin uusiutuvat energiat ja energiatehokkuus, matalous ja metsätalous. Euroopan unioni ei ole pelkästään suurin kehitysavun antaja, vain 77,4 miljoonaa euroa vuonna 2018. Se on myös suurin ilmastorahoituksen antaja. Se antaa yli 40 prosenttia maailmanlaajuisesti ilmastorahoituksesta. Ja Tämä määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2013 ja ylittää 20 miljoonaa vuosittain. Komissio on sitoutunut lisäämään kunnianhimon tasoa myöskin investoinnissa ja investointipankin kautta. Olemme tehneet myös kauppayhteistyösopimuksia. Niissä on tärkeitä määräyksiä, jotta voidaan varmistaa ilmasto toimien toteuttaminen. Nopeasti muuttuva ilmasto vaatii maailmanlaajuista vastuuta. Me Euroopassa olemme tehneet osamme, me olemme toimineet ja aiomme toimia jatkossakin, mutta jotta voimme saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteemme, meidän on tehtävä enemmän ja toimittava nopeasti. Tästä kaikesta meillä on vahva viesti välitettäväksi huippukokouksessa. Me tiedämme myös, että tämä tehtävä ei lopu tähän riippumatta siitä, kuinka paljon ne tähän mennessä tehneet, niin näinä viime vuosina, niinä vuosina, joina minulla on ollut kunnia edistää ilmastopolitiikkaa, New Yorkin huippukokouksen johtopäätös voi vain olla, että enemmän toimia tarvitaan. Eurooppa tulee vastaamaan tähän Euroopan parlamentin vaalien jälkeen ja tulevan komission puheenjohtajan suuntaviivojen jälkeen on aivan selvää, että komissio aikoo jatkossakin lisätä kunnianhimon tasoa vastuullisella tavalla. Me aiomme pohjata niille saavutuksille, joita meillä on tähän mennessä ollut. Ja mallina on ilmastoneutraali, hyvinvoiva talous tulevaisuudessa. Tämä on, täytyy olla se malli, jota kumppanimme maailmalla haluavat seurata. Ja siksi meidän täytyy kollektiivisesti toimia, jotta pystymme ehkäisemään ne ilmastokatastrofit, jotka muuten syntyvät. Sitten kestävän kehityksen tavoitteet, ne ovat erittäin tärkeitä. Komissio toivottaa tervetulleeksi se, että hallitusta ja valtion päämiehet yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa aikovat ensimmäistä kertaa arvioida vuoden 2030 agendan edistystä tässä huippukokouksessa. Huippukokouksen tarkoituksena on antaa poliittista suuntaviivaa, jotta voidaan päästä kohti tavoitteita. Tähän kuuluu poliittinen julkilausuma se sisältää muun muassa sitoumuksen ylläpitää vuoden 2030 agendan ähm, integriyttä äh, konkreettisemmin, kun on kyse ilmastonmuutoksesta ja äh, Pariisin agendan ja 2030 agendan äh, synergiasta, niin tähän tulee uusi viittaus meriekosysteemiin ja kestävän tuotantoon. Komissio tukee näitä avainviestejä, jotka löytyvät kestävän kehityksen raportista erityisesti nykyinen edistyksen taso ei ole riittävä, jotta voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Joskus ollaan jopa heiketty esimerkiksi biodiversiteetissä ja ilmaston lämpenemisessä. Nopeutettuja toimia tarvitaan näyttää siltä, että jotkut maat ovat ottamassa etäisyyttä Pariisin sopimuksesta ja 2030 tavoitteista. Äh, hyvä puhemies, haluaisin tässä kiittää teitä jatkuvasta vahvasta tuestanne Euroopan unionin ilmastotoimille, joka mahdollistaa varmasti sen, että pystymme kertomaan tämän myönteisen tarinan kansainvälisellä näyttämällä ja pystymme rohkaisemaan kansainvälisiä kumppaneitamme nopeuttamaan ilmastotoimia. Tätä kansalaiset odottavat meiltä kaikilta mukaan lukien tämä yleinen liike, joka on käynnistynyt Euroopassa ja muualla maailmassa paremman maailman ja tulevaisuuden puolesta. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos näistä tiedoista liittyen viestiin, jonka komissio aikoo välittää New Yorkin huippukokouksessa. Eli tästä nyt keskustelemme. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa McGuinness. Olkaa hyvä. arvoisa uh, Kiitoksia puhemies ja kiitoksia komissaari. Olen erittäin tietoinen, kun tässä nyt seison siitä, että YK n pääsihteeri on saanut, että tuokaa tänne toimintasuunnitelma eikä puheita. Eli paras asia, mitä me nyt voimme täällä tehdä, on antaa puheita ja myöskin kunnioittaa niitä sitoumuksia, johon EU on sitoutunut. Mutta vaikka me puhumme hyvin, niin meidän pitää myös saavuttaa tuloksia. Ja kun puhutaan näistä kestävän kehityksen tavoitteista, niin se on neljä tavoitetta, jossa ollaan menossa väärään suuntaan. Esimerkiksi tämä nälänhätä, nälkäasia, siitä ollaan päästy eteenpäin, mutta nyt ollaan menossa taaksepäin. Meillä on valtavasti ihmisiä, joilla ei ole tarpeeksi ruokaa. Ja myöskin tasa-arvon puute, aivan kuten sanoitte, eh, eli tavoite numero 10, siihen ei olla päästy myöskin biodiversiteetti ja ilmasto. Siinä ei saada sellaisia toimia, jossa päästäisiin näihin tavoitteeseen. Ja haluaisin vielä tästä nälänhätästä eh, mainita, koska se on todellinen ongelma ja se on todellinen haaste meille kaikille. Meillä pitää olla todellakin yhdenmukaista politiikkaa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kun ajatellaan eh, tästä eh, kestävästä intensifikaatiosta. Tämä on tärkeä aihe, mutta me emme välttämättä ymmärrä, että miltä tämä näyttäisi tai miten se kehittyisi. Eli meillä pitää olla syvempiä syvempiä keskusteluja tässä parlamentissa näistä asioista ja valiokunnissa. Ja toivottavasti tämä uusi parlamentti nyt sitten mahdollistaa sen, että valiokuntien välillä voidaan koordinoida asioita paremmin. Ilmastosta me tiedämme, että meillä on paljon ongelmia tulossa ja nuoret todellakin painostavat meitä tekemään enemmän tämän asian hyväksi, mutta meidän pitää haastaa itsemme ja myöskin nuoret ja pitää näyttää, että me olemme valmiita niihin muutoksiin, joita pitää tehdä esimerkiksi tuotanto tapojen osalta, jotta päästään näihin maailmanlaajuisiin tavoitteisiin. Ja sitten vielä pari asiaa, äh, valtameret ja maat. Meillä on hyvin vahvoja politiikkoja Euroopassa, mutta meidän pitää todella saada, sel, saada vietyä tätä multilateralismin viestiä esille New Yorkissa viime ensi viikolla. Toivottavasti meidän delegaatiomme pystyy osoittamaan, että me teemme yhteistyötä Euroopassa ja koko maailmassa, jotta saamme aikaiseksi suuria muutoksia. Ja minä ainakin painotan tätä tavoitetta suuresti. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Edustaja Dalli, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitoksia, puhemies, kollegat. Ajoitus on kaikki ja ilmastohuippukokous on erittäin kriittinen, jotta voimme puuttua globaalin ilmastohätätilaan, joka meillä nyt on. Euroopan unionin täytyy sopia ilmastosuunnitelmasta, jossa on riittävästi kunnianhimoa ja jossa varmistetaan, että siirtymä toteutuu. Ja meidän täytyy antaa tarpeellista rahoitustukea ja horisontaalista politiikkaa, jota on toteutettava. Ja kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, vaikka 2030 tavoite pantaisiin täytäntöön, niin me emme pääse Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Euroopan unionissa on potentiaalia ja velvollisuus toimia kunnianhimoisesti ennen vuotta 2030 ja hyväksyä ja panna täytäntöön näkemys tulevaisuudesta, joka on ilmastoneutraali ja jossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Me tarvitsemme nyt selkeää hiilenpoistostrategiaa. Me tarvitsemme toimintasuunnitelmia, joissa osoitetaan, miten strategiat toteutetaan ja rahoitetaan. Meidän pitää muuttaa liikennettä, rakennusalaa, teollisuutta, maataloutta ja metsätaloutta. Ilmastonmuutos on kansainvälinen haaste ja myöskin ratkaisujen pitää olla globaaleja, kuten komission sen totesi. Mutta Euroopan unionin on jatkettava johtavassa roolissaan ja samalla se täytyy tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia maita, jotka eniten kärsivät ilmastonmuutoksesta. Meidän pitää toimia yhdessä ja osana Euroopan parlamentin valtuuskuntaa tähän huippukokoukseen haluan voimakkaan eurooppalaisen äänen, joka ottaa esiin kunnianhimoisia ohjelmia. Heikko sitoumus on he pahaksi taloudelle, teollisuudelle, nuorisollemme ja lapsillemme. Ainoastaan EUn johtajuuden kautta me voimme vauhdittaa maailmanlaajuista toimintaa, mitä tulee kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutostavoitteisiin, ja EUn ei pidä vältellä vastuutaan. Kiitos. Obrigado. Miriam. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Edustaja Rodríguez Ramos. Eh, Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari, aivan totta, ilmastonmuutos on osoittanut sen, että kyseessä ei ole mikään ideologia-asia, vaan tämä on selviytymisasia. Ja meidän pitää toimia hyvin nopeasti, kiireellisesti. Meidän pitää tehdä toimia, joita ei ole aikaisemmin historiassamme tehty. Jos me emme toimi näin, niin maailmassa nähdään eh, yli kolmen eh, asteen lämmönnousu ennen vuosisadan loppua. Ja nyt me pystymme vielä toimimaan. Eh, YK pääsihteeri toteuttaa tämän hyvin tärkeän viikon ensi viikolla ja tämän huippukokouksen, jossa puhutaan tärkeistä asioista. Tämä on hyvin avain, hyvin erittäin tärkeä, tärkeänlaatuinen tilaisuus. Ja täällä on Pariisin sopimuksen allekirjoittaja osapuolet ja ne pystyvät osoittamaan konkreettisin toimin, kuinka he toteuttavat näitä tavoitteita ja kuinka he pystyvät välttämään tämän lämpötilan nousun koska puolta, yhtä ja puolta astetta ilma, lämpötila ei saisi nousta. Ja me olemme nähneet, että kuinka nämä ilmasto ilmiöt ovat lisääntyneet ja ne ovat uutisissa joka päivä, kuivuudet ja myrskyt. Ja EU pystyy todellakin olemaan mukana toimimassa, ei ainoastaan antamassa puheita, vaan toimimassa. Ja meillä on hyvin selkeät tavoitteet. Me haluamme olla ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä ja komission puheenjohtaja on sanonut, että tarvitsemme ensimmäisen ilmastolain Euroopassa, tarvitsemme hyvin kunnianhimoista politiikkaa ja myöskin rahoitusta. Ja on sanonut, että Euroopan investointipankin pitäisi invest- muuttua ilmastopankiksi joiltakin osin. Ja Euroopan parlamentin valtuuskuntana meidän pitää olla tietoisia siitä, että tänä päivänä maailmassa ja multilateralismin maailmassa EU voi olla ainoastaan johtoasemassa tässä muutosprosessissa. Ja todella toivon, että näin pystymme tekemään. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Eichhout, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja kiitos äh, komission jäsen. Tänä perjantaina alkaa äh, toimintaviikko, maailmanlaajuinen toimintaviikko, jossa monet kansalaiset tulevat äh, kaduille. Tästä on puhuttu jo useaan otteeseen, mutta he vaativat paljon enemmän toimia kuin mihin maailma on ryhtynyt, mukaan lukien Eurooppa. Ollakseni rehellinen, herra komissaari, tämä on varmaan yksi teidän viimeisimmistä täysistunnoistanne, mutta voitte varmasti huomata, että teidän puheenne ilmastosta eivät kovinkaan paljon ole muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana. Sanotte aina, että meillä on 2030 tavoitteet, että yritämme saada aikaan hiilineutraaliudetta, mutta emme ole sitä vielä saavuttaneet. En usko, että ihmiset tätä odottavat. He haluavat enemmän toimia. He haluavat toivovat, että eh, poliitikot kuuntelevat eh, tiedemaailmaa ja sitä me emme tee. Ja tiede eh, on selvästi sanonut meille, että meillä on kymmenen vuotta aikaa valmistautua uuteen talouteen ja meidän täytyy onnistua siinä. Se tarkoittaa sitä, että Euroopan on nostettava kunnianhimon tasoa ja kyllä nyt vähän muutosta ehkä tulee uuden komission kautta mahdollisesti, mutta erittäin tärkeää on myös, että mitä tarkkaan he aikovat tehdä ja sanoa tässä ilmastoroolissa. Heillä on tärkeä rooli, koska jos puhun teidän pääosaston ihmisten kanssa, e, en usko, että tällaista kiireellisyyttä on. Ehkä tulee ilmastolaki ja sitten pitkään pohditaan sitä, mitä tehdään sen jälkeen. Me odotamme odotamme, että Eurooppa nostaa kunnianhimon tasoa on ainakin miinus 55 prosenttia ensi vuonna ennen kuin Pariisi alkaa. Tätä ihmiset odottavat. Muuten ihmiset kadulla ovat jälleen pettyneitä toiminnan puutokseen maailmalla ja myös Euroopassa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Bardella yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Monsieur Antonio... Kiitoksia, puhemies. YK on pääsihteeri Gutierrez totesi viime viikolla, että ilmastonmuutoksen torjunnassa toimet eivät nyt riitä. Me odotamme nyt toimia. Kaikki tietävät, että kansainväliset järjestöt, FMI, Maailmanpankki ja muut ovat pitkälti vastuussa tässä talousjärjestelmässä, jossa elämme. Globalisaatio on nyt koitunut heikoimpien haitaksi ja kyse on vapaakauppasopimuksista, joka johtaa siihen, että meremme saastuvat yhä pahemmin, vaikka voisimme tehdä näitä samoja tuotteita itse. Tämän katastrofi myöskin maataloudelle, jos Mercosur-sopimus solmitaan. Ja meidän täytyy nyt todeta selvästi, että kun ajatellaan taloutta, niin silloin teko pyhytään kaikilla tasoilla. Ei ole kuitenkaan mietitty kauppapolitiikkaa ja Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zalewska. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowne koleżanki. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komissaari. Hyvät kollegat, komissaari puhui tässä kunnianhimosta ja tavoitteista, mutta hän puhui myös todellisista toimista. Onneksi olen iloinen siitä. Haluaisin kysyä teiltä seuraavat kysymykset. Olemmeko me valmiita keskustelemaan eh, sen jälkeen, kun on toimintoja ja mahdollisuuksia realistisesti arvioitu jäsenvaltiotasolla? Olemmeko me todella suunnitelleet todellisia investointeja? Onko meillä rahaa? Eh, komission jäsen mainitsi, että meillä on yli 320 miljardia käytössämme EU, euroja siis. Ja hän kuitenkin unohti sanoa, että ei ole olemassa millaista budjettia tähän siirtymävaiheeseen tai muutokseen. Parlamentti muistutti komissiota tästä on ainoastaan 5 miljardia euroa. Eli meillä on hyvin kunnianhimoisia suunnitelmia, mutta kysyisin kuitenkin teiltä seuraavat kysymykset. Mitä tapahtuu, jos muut taloudet eivät liity meidän toimiimme? Tällaisissa tapauksissa saattaa olla niin, että päästöjä syntyy enemmän sen sijaan, että ne vähenevät, koska EUn ulkopuolella on paljon energiatehokkaita teollisuuden aloja. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kokkalis. Yksi minuutti. Puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Ensi viikolla YK pääsihteeri odottaa meitä New Yorkissa ja meidän tehtävämme on siellä kertoa, miten aiomme laskea hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 ja miten saamme ne nollatasolle vuoteen 2050 mennessä. Tutkijat ovat kaikki samaa mieltä. He, he ovat soittaneet hälytyskelloja Tämä tulee vaikuttamaan nuorisoon Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Jos haluamme torjua ilmastonmuutoksen, tarvitsemme radikaalia muutosta taloudessamme ja meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada aikaan oikeudenmukainen muutos. Pariisin sopimuksen poliittinen suunnitelma on vastaus ja se edellyttää, että köyhyys ja epätasavarvo poistetaan maailmasta. Me tiedämme tarkkaan, mihin suuntaan meidän pitää mennä ja sinne meidän on mentävä sitä kautta, että toteutamme 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Otamme ne mukaan monivuotiseen rahoitus puitteistoon. Mitä vähempää emme Timmermansilta odota. Odotamme uutta vihreää sopimusta ja tätä emme saavuta, jos emme hyväksy tätä Amazonas-päätöslauselmaa. Kiitoksia sitten kollega Evi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tässä keskustelussa todellinen elefantti huoneessa on se, miten edelleen hyödynnetään fossiilisia polttoaineita, ja tämä on ristiriidassa kaikkien tavoiden, tavoitteiden kanssa, joihin EU on sitoutunut. Yli 5000 miljardia maailmanlaajuisesti kansainvälisen valuuttarahaston osalta. EU-ssa myöskin valtavia summia ja kom- komissio on sanonut, että 55 miljardia menee tähän vuodessa ja että näitä määriä ei ole pystytty alentamaan. Meillä pitää New Yorkissa olla konkreettisia ehdotuksia, eli ei enää tukia fossiilisille polttoaineita ja niihin pitää keskipitkällä aikavälillä, niistä pitää luopua kokonaan. Ja sitten verotus. On aivan absurdia, että samalla tavalla käsitellään tuotteita, joilla on erilainen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön. Ja nyt ei tarvita mitään tulleja, jotta voidaan turvautua amerikkalaisilta tai kiinalaisilta tuotteilta, vaan meillä pitää olla selkeää verotusta ja kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Ja kaikki tämä sopii yhteen avointen markkinoiden ja kilpailun kautta, ja me, meidän pitää palkita niitä, jotka ovat innovoivia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Tobe, olkaa hyvä. Uh, uh, hyvä komission jäsen, Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat johtavassa asemassa eh, kehitysyhteistyössä ja tämä rooli on yhä tärkeämpi näinä poliittisina aikoina, joita elämme. Euroopan unioni oli todellinen moottori YKssa 2030 agendan sitä muotoiltaessa ja tästä voidaan olla ylpeitä, mutta nyt on kuitenkin aika tehdä enemmän toimia ja päästä eteenpäin enemmän, erityisesti kaikissa näissä kestävän kehityksen tavoitteissa. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että komission puheenjohtaja on valmis tekemään enemmän toimia ja että kaikki uudet komission jäsenet myöskin vaikuttavat näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta kuitenkin tarvitsemme laajempaa sitoutumista, jos me haluamme päästä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja siksi todella odotan sitä, että pääsemme tähän huippukokoukseen ensi viikolla ja pääsen tänne valtuuskuntaan toisena puheenjohtajana, koska meillä on EU:ssa sellainen rooli, että meidän pitää viedä tätä politiikkaa oikeaan suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää todella puolustaa multilateralismia, monipuolisuutta ja myöskin viedä EUn kehityspolitiikka oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Bulman kaksi minuuttia. Uh, Hyvät kollegat, puhemies, uh, viikko ennen New Yorkin huippukokousta kestävän kehityksen tavoitteet ovat kaikkien huulilla. Liikemiehet ja poliitikot puhuvat niistä ympäri maailmaa, mutta mitä tämä tarkoittaa todellisuudessa? Olemmeko me niiden tasalla? Emme ole. Me emme saavuta tavoitteemme maapallon eteläpuoliskolla resurssien puutteen takia ja olemme myös usein jäljessä maapallon pohjoisella puoliskolla, koska meiltä puuttuu poliittista tahtoa ja tämän asian on muututtava radikaalisti. Erityisesti alhaisen tulotason maissa me tarvitsisimme noin 130 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain voidaksemme edistyä merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteissa. Mutta se, mikä kuulostaa valtavalta, ei ole sen enempää kuin 0,5 prosenttia maapallon BKTstä. Joten miksi me emme ole valmiita investoimaan tätä rahasummaa hyvään lämmitykseen, vesihuoltoon, terveydenhuoltoon ja mm, kunnon ravintoon lapsille köyhimmissä millä maailman alueilla. Vaikka näemmekin edistystä eh, pohjoisella pallonpuoliskolla, se ei riitä niin kauan kuin heijastusvaikutuksia on, jossa sitten tuhoamme sademetsiä eh, lihan tuotannon takia ja palmun öljyn tuotannon takia pohjoista pallonpuoliskoa varten. Eh, jos näemme että ihmiset elävät hyvin köyhissä olosuhteissa, näemme ongelmien lisääntyvän. Uskon, että avain kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on epätasa-arvon torjuminen. Vain jos investoimme yhteiskuntiimme ja mahdollistamme sen, että ihmiset ottavat kohtalon omiin käsiinsä vahvojen instituutioiden kautta, monenkeskisyyden kautta ja äh, politiikan kautta, joka saadaan aikaa parempaa koulutusta, niin meillä on mahdollisuus uuden sukupolven myötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Chabon. Monsieur le Président, chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat Ensi viikolla, kun jotkut meistä ovat YKssa keskustelemassa ilmastotavoitteista, niin samalla hetkellä Monakossa ilmastoasiantuntijat julkistavat valtameriin liittyvän raportin. Tätä pyydettiin neljä vuotta sitten ja raportti on hyvin huolestuttava. Valtameret ovat omalla tavallaan liekeissä ja Ilmastokeskustelussa ei ole otettu huomioon valtamerten roolia ja palveluksia, joita se antaa ihmisille. Fotosynteesin takia valtameri muodostaa puolet hapesta ja se on valtakunnan toinen keuhko. Ja se imee itsensä neljänneksen kasvihuonepäästöistä. Ja sieltä saadaan myöskin ruokaa kolmelle miljardille ihmiselle. Ilmasto muutos on entistä rajumpaa. Ja kun ajatellaan syklonien esiintymistä, se kertoo valtamerien tilasta. Ja lämpötilan nouseminen ja happamoituminen on hyvin huolestuttavaa. Ja minua huolestuttaa se, mitä kaikkea tässä uudessa raportissa on. Vuonna 2015 puhuimme tästä COP21-kokouksessa Pariisissa, ja nyt tästä on tullut kiireellinen aihe, johon komissiokin on tarttunut, erityisesti Vellan johdolla ja Chile on puhunut seuraavasta kokouksesta sinisenä huippukouksena, mutta vallantamerten täytyy olla ilmastoneuvosteluiden keskiössä. Nekin ovat osa ratkaisua. Meidän täytyy rahoittaa sitä, että palautetaan meri elinkeinoja. Meidän täytyy varmistaa, että eläinten asuinsyö ei tuhota. Ja Euroopalla on valtavasti vastuuta ja johtavuutta tässä asiassa. Tämä on haaste, johon voidaan tarttua. Ja uusi varapuheenjohtaja, joka vastaa tästä, saa myöskin tarttua tähän. Ja valtameret täytyy nähdä ihmiskunnan yhteisenä hyvänä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja McLeod. Hyvä puhemies, perjantaina tuhannet ihmiset, nuoret ihmiset marssivat Skotlannissa ja vaativat, että me poliitikot saisimme aikaiseksi kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja he todellakin odottavat sellaisia politiikkoja, jotka täyttävät tavoitteet, joita meidän planeetallemme pitää tehdä. Meidän pitää antaa hyvin vahva viesti siitä, että EU:ssa me pystymme tarttumaan näihin tavoitteisiin ja ryhtymään todellisiin toimiin, jotta pääsemme Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja saamme tämän puolentoista asteen tavoitteen saavutettua. Ja tätä meidän pitää saada aikaiseksi. Skotlannissa me olemme julistaneet jo ilmastohätätilan. Me teemme todella merkityksellisiä toimia, jotta voisimme hillitä ilmastonmuutosta ja me tarvitsemme kaikki maat EU:ssa mukaan ja myös muualla EUn ulkopuolella mukaan ja vahvistamaan näitä toimiaan. Meillä on todellakin tällainen mallirooli ja meidän pitää näyttää tietä ja Skotlannin tuki on tässä vahvasti takana. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lima. Yksi minuutti kun joulukuussa jälleen äh, on tämä Chilen ilmastosirkus, jossa on noin 25 000 osallistujaa, jotka usein äh, elävät ilmaston pelastamisesta ja äh, matkustavat ympäri maailmaa ja lentävät miljoonia kilometrejä ja aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä. Nämä hiilidioksidit, joista sitten valitetaan tiedotusvälineissä, miljoonia rahoja jotka on veronmaksajien taskusta otettu. Äh, sillä aikaa, kun ilmaston puolustajat äh, kokoontuvat Marrakeshissa, Liimassa, Etelä-Afrikassa, Balilla, kaunissa ähm, matkailukohteissa ja äh, löytävät aina uusia kauhuskenaarioita, niin kotopuolessa sitten kansalaisten ähm, lentäminen on aina vaikeampaa, autojen käyttöä rajoitetaan ja äh, väärejä elintarvikkeitakaan ei saisi enää syödä. Jos teillä on kysymyksiä, kyllä, minä olen joulukuussa Chiilessä mukana, mutta hiilidioksidi ei siellä ole minun suurin ongelmani. Äh, kiitoksia. Äh, tähän päätän tältä päivältä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. jo tällä hetkellä EU on kaikkein kunnianhimoisin ilmastopolitiikassaan. Siksi mielestäni meidän ei pitäisi tehdä New Yorkissa mitään uusia sitoumuksia. Täytyy muistaa, että liian rajoittava ilmastopolitiikka Euroopassa merkitsee sitä, että emme ole kilpailukykyisiä. Euroopan teollisuus ei pysty kilpailemaan. Ettekö näe, mitä on tapahtunut terästeollisuudessa? Meille tulee valtavasti halpoja tuotteita Kiinasta, ja tätähän tämä on ilmastopolitiikkamme seuraamusta. Me tuemme tänne tuotteita muualta, joten me olemme häviävinä osapuolena tässä ja meiltä häviää työpaikkoja. Energiaköyhyys pitäisi myöskin ottaa esille. 54 miljoonaa ihmistä Euroopassa kärsii energiaköyhyydestä ja tähänkin tulisi tarttua. Tietysti tuen sitä, että suojellaan ilmastoa, mutta tämä siirtymän pitää olla oikeudenmukainen ja siinä pitää ottaa huomioon erilaiset energiamikset eri maissa, myöskin Puolassa – käytetään hyvin paljon hiiltä ja siksi meillä pitää olla oikeudenmukainen siirtymä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Moodik, yksi minuutti. Kiitos arvoisa puhemies. Paras kilpailukykytekijä on olla edelläkävijä tässä muutoksessa. tulevaisuuden voittajia niin yrityksissä kuin julkisessa taloudessa ovat ne jotka kykenevät sopeuttamaan tuotantonsa tulevaisuuteen niihin rajoihin joita ilmastonmuutos meiltä vaatii. komissaari mainitsi puheessaan päästövähennystavoitteen. vuoden kaksituhatta kolmekymmentä päästövähennystavoitteeksi ei riitä neljäkymmentäviisi prosenttia näin kertoo meille tieteellinen tieto

että olen täysin vakuuttunut siitä, mikä inspiroi nuoria ihmisiä, joka vie heidät kaduillemme ja sydämiimme. Ja voin vain tukea von der Leyenia siinä, että hän lähtee tälle tielle yhdessä. Me haluamme ilmastoneutraalisuutta ja haluamme, että vuoden 2030 tavoitteet korotetaan Euroopassa. Mutta meidän täytyy varoittaa meitä kaikkia siitä, että me nyt lähde moittimaan itseämme liikaa. Euroopan unioni tähän mennessä on jo ilmastokysymyksissä edelläkävijä. Ja käsittääkseni me olemme ainoa todellinen talousmahti maailmassa, ainoa taho, joka on jo säätänyt lakeja asiasta. Se ei kuitenkaan riitä ja meidän täytyy jatkaa työtä, mutta meidän täytyy katsoa vähän muita saastuttajia, ja miettiä, mitä voimme käydä vuoropuhelua. Keskustelu, jota käydään Euroopassa, meillähän on jo lakeja ja haluamme mennä vielä pidemmälle. Mutta ikävä kyllä maailmassa on muitakin suuria talouksia ja meidän täytyy tehdä työtä niiden osalta. Ja meidän täytyy lähteä tielle, kuten von der Leyen on todennut, jossa otamme mukaan ne, jotka ovat jääneet jälkeen, jossa vähennämme hiiltä teollisuudesta, eikä teollisuutta viedä pois Euroopasta. Tämä on oikea tapa toimia, ilmastonmuutoksen estäminen ja työpaikat yhteen. Näin voimme olla maailmanlaajuisesti esikuvia ja päästä tavoitteisimme. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tarabella. Kiitoksia puhemies. Ne, jotka kärsivät nälänhädästä, niiden määrä vain eh, nousee ja ilmastonmuutos vain kiihtyy eh, ja tämä huippukokous pidetään vuosi ennen sitä, kun kansallisella tasolla pitäisi toteuttaa näitä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Ja Pariisin sopimuksen tavoitteet eivät kuitenkaan ole riittäviä, jotta voitaisiin saada tämä ilmaston lämpeneminen hillittyä alle kahden asteen. Meidän pitää todellakin tiukentaa strategioitamme, jotta pääsemme Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja jotta voisimme todella taistella ilmaston lämpenemistä vastaan. Ilmaston ja ympäristön suojeleminen liittyy myöskin eh, maailman nälänhätään ja köyhyyden kitkemiseen. On erittäin tärkeää, että nämä toimenpiteet, joita tehdään, niitä tukevat kaikki, eikä niin, että me eh, toimimme vain omissa maissamme. Meidän pitää todella toimia myös näissä vähemmän onnekkaissa asemissa olemissa maissa ja pitää toimia tasa-arvon puolesta. Ja meidän pitää pyrkiä hillitsemään ilmastonmuutosta ja antamaan todellakin myönteisellä tavalla toimia tulevaisuuden rakentamiseksi. Obrigado, Mark. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Riis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kuten Ranskan presidentti Jacques Chirac sanoi, talo on tulessa, mutta nyt 17 vuotta Johannesburgin kokouksen jälkeen maailma nyt kiinnittää huomiota tähän. Ja näin tapahtuu ensi viikolla New Yorkissa YK pääsihteerin Antoni Guterreksen aloitteesta. No, Eurooppa kaiken kaikkiaan on ihan hyvällä tasolla, kun ajatellaan tuloksia. 23 prosenttia päästöjä on vähennetty jo nyt. Mutta kuitenkin tänä vuonna on nähty paljon tulvia, helleaaltoja, metsäpaloja, hurrikaaneja ja muita ilmastotavoitteita. Tavo- Pariisin tavoitteet eivät riitä, ja YK on ohjelmassa on todettu, että meidän pitää kolminkertaistaa tavoitteet ja ponnistelut, jotta pääsemme kahden asteen tavoitteeseen. Eli New Yorkissa täytyy miettiä, miten voidaan edetä nopeammin ja voimakkaammin. Me edustamme vain 9 prosenttia maailman päästöistä. Meidän täytyy osoittaa muille suuremmille saastuttajille esimerkin kautta, että ilmastonsuojelu voi olla hyväksi taloudelle eikä päinvastoin. Ja tähän tähtää von der Leyenin Green Deal. Meillä on sata päivää aikaa laatia esimerkillinen ja välttämätön laki. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Deli. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tämä eh, planeetta on antanut merkkejä hätätilassa. Meillä on tämä talo tulessa ja monet nuoret ilmaisevat omaa pelkoaan ja omaa huoltaan tästä tilanteesta ja myöskin tiedemiehet ovat tästä huolissaan. Ja tämä on todellisuus, jossa ei voida antaa vain tyhjiä sanoja ja puheita ja jonkinlaisia unelmia kuvia. Me tarvitsemme todellisia toimia. Nyt Euroopan pitää toimia esimerkinomaisesti. omaisesti Mikään Euroopan unionin maa ei kunnioita Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita, eli herätkää nyt jo. Kaikki alat, kaikki alat pitää olla tässä mukana. Eli me tarvitsemme sitten YK äh, huippukokouksessa meidän pitää todellakin kunni, äh, puolustaa äh, ilmastoverotusta. Euroopalla on mahdollisuus tehdä toimia ja toivottavasti todella käytätte tilaisuuden hyödyksenne. Ja jos te ette tee mitään, niin huomenna sitten eh, te olette syyllisiä, todellakin syyllisiä sellaiseen toimintaan, joka on rikollista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bushadi Vilalba. Gracias, señor presidente, señor... Kiitoksia, puhemies. Ne, jotka puhuvat ilmastonmuutoksesta, saastuttavat enemmän kuin ne, joita syytetään skeptikoisesti. Ja tästä en puhu minä, vaan Michiganin tutkimukset viime vuodelta. Jos ajatellaan vaikka Leonardo DiCaprion elämäntapaa tai jopa joitain, jotka ovat täällä salissa nyt paikalla. Kukaan ei ole enemmän huolestuneempi ympäristösuojelusta kuin oma puolueeni. Mutta pahoin pelkään, että tästä nyt ei puhuta tänään. Tänään ja muutaman päivän kuluttua New Yorkissa käydään läpi poliittista agendaa ja siinä korvataan taikausko ja poistetaan kaikki tieteellinen keskustelu ja ruikotetaan näistä asioista suuren yleisön edessä. Tästä on hyötyä suurille yrityksille ja tällä tavalla tuhotaan eurooppalaista taloutta miljoonat eurooppalaiset joutuvat työttömiksi ja tämä estää Afrikkaa kehittymästä. Parlamentissa puhutaan miljardeista euroista, mutta kansalaisille ei kerrota, että nämä rahat otetaan heidän taskuistaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Botenga. Eh, eh, eh, Kiitoksia. Nyt ei tarvitse enää kirjailla ympäri asiaa. Sadat tuhannet nuoret kaikkialla Euroopassa ovat vaatineet kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta tätä me emme kuitenkaan heille anna. Emme ole siellä, missä meidän pitäisi olla, ja nuoret tällä tavalla on jätetty pulaan. Jos haluamme antaa vastauksen eriarvoisuudelle ja toisaalta – sille, että ei ole riittävästi ympäristötoimia, niin ensinnäkin meidän pitää unohtaa säästöpolitiikka ja meidän pitää tehdä valtavia julkisia investointeja infrastruktuureihin. Ja toiseksi meidän pitää varmistaa se, että miljonäärit ympäri Eurooppaa maksamat veronsa. He saavat maksaa veronsa ja sitten niitä rahoja voidaan käyttää ihmisen ja planeetan hyväksi. Ja meidän täytyy unohtaa myöskin päästökauppa Yritykset tekevät sillä voittoa ja mehän tiedämme, että jos planeetta ei ole kunnossa, niin sitten kaikki muukin voidaan unohtaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bushoi. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvät kolkeat. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan saada aikaa parempi ja kestävämpi tulevaisuus meille kaikille huolimatta tärkeästä edistysaskeleista, kuten äh, kestävän kehityksen tavoitteen kolmen äh, terveyden alalla, jossa on vähennetty lapsi- ja äitikuolleisuutta. Silti on paljon vielä tehtävää ilmasto äh, kohdalla, biodiversiteetissä, nälän vähentämisessä. Ilmasto on varmasti tärkein aihe huippukokouksessa kokouksessa, mutta haluaisin kiinnittää myös huomiota äh, kestävän kehityksen tavoitteeseen 10 epätasa-arvon vähentäminen. Hyvin monet valtiot eivät pane tätä täytäntöön, oli kyse sitten terveyspolitiikasta, talouskasvusta tai kestävästä kehityksestä. Me emme voi tänä päivänä enää puhua epätasa-arvosta ainoastaan alhaisen tulotason maissa, vaan tämä on myös haaste korkean ja keskitulotason maissa. Talous on erittäin tärkeää, mutta jos keskitytään pelkästään talouskasvuun, niin se ei tule vähentämään epätasa-arvoa. Me tarvitsemme politiikkaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Javi Lopez. Puolitoista minuuttia. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puhemies, hyvä komissaari, komission jäsen ja hyvä kollegat, Tässä ensi viikolla puhutaan siis ilmastoasioista ja kestävästä kehityksestä. Tämä kokous on sellainen siinä käsitellään sellaista asiaa, joka ei ole mikään tulevaisuuden uhka, vaan se on nykypäivän uhka. Ja siinä kokouksessa pitäisi todella pystyä siirtymään retoriikasta toimintaan. 2050 me meillä on tiettyjä tavoitteita. Me haluamme Pariisin sopimuksessa eh, rajoittaa tätä lämpötilan nousua, mutta viime vuodet ovat kuitenkin olleet historian lämpimempiä vuosia. Meillä on ollut paljon ilmastokatastrofeja, jonka olemme nähneet esimerkiksi Espanjassakin näiden tulvien muodossa. Ja sitten toisekseen meidän ei pidä siirtyä ainoastaan retoriikasta toimintaan, vaan meidän pitää todella vaatia, että Euroopan unioni on johtajassa asemassa tässä asiassa. Ja meidän pitää todella pystyä äh, vähentämään hiile, hiilipäästöjä ja vähentämään päästöjä muutenkin. Meillä on tämä 2030 vuoden tavoite, 45 prosenttia meidän pitää tehdä tavoitteista kunnianhimoisempia ja tehdä niistä totuutta. Ja meidän pitää tehdä tämä oikeudenmukaisesti, koska mikä tahansa Ähm, muutos onkin kyseessä. Siinä tarvitaan energiaa, infrastruktuureita ja niin edelleen. Eli me tarvitsemme turvaa työpaikoille, me tarvitsemme sosiaalisesti kestävän muutoksen myöskin. Ja meidän pitää lähettää sellainen viesti siitä, että tällainen muutos, ilmaston kestävämpi muutos menee sosiaalisen muutoksen kanssa käsi kädessä. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Morten Petersen. Eh, Kiitoksia puhemies. Aluksi haluaisin kiittää komission jäsentä hänen väsymättömästä työstään toteuttaakseen vihreää muutosta viime kaudella. Eurooppa-vaalit ennen kesälomaa olivat oikeastaan ilmastovaalit. Nuoret kansalaiset ympäri Eurooppaa osoittivat, että on todella tärkeää, että nyt toimitaan ja toimitaan nopeasti. Ja siksi meidän täytyy tehdä se, mitä meidän on tehtävä. Ensi viikolla ilmastohuippukokouksessa me näemme, että olemme äh, yksimielisiä siitä, että vuoteen 2050 mennessä Euroopasta pitäisi tulla ilmastoneutraali, mutta meillä on vielä äh, suuria tehtäviä edessämme, jotka toteutamme. Kuitenkin meidän täytyy jopa lisätä kunnianhimomme tasoa. EUn täytyy olla johtoasemassa ja olen vakuuttunut siitä, että että Rova von der Leyenin komissiolla pitäisi olla vielä enemmän sitovia ilmastotavoitteita. Meidän pitäisi nopeuttaa kaikkia niitä toimia, joihin herra Kaniete on jo ryhtynyt. Ja sitten haluan komissaaria vielä kerran kiittää. Tämä on ehkä viimeinen kerta, että meillä on ilo nähdä komissaari täällä täysistunnossa. Kuitenkin nopeasti on jotain tehtävä. Kiitoksia. Sitten kollega Bloss. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies komission jäsen, 21. toukokuuta juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja miljoonat nuoret menivät ilmastolakkoon. Tämä johtuu siitä, että te ette toimi. Tutkijat ovat kertoneet meille, että me voisimme rajoittaa ilmaston lämpenemistä puolentoista asteeseen, ja meillä ei nyt ole aikaa ja meidän on toimittava heti. Mutta silti mitään ei ole tehty. Te menette YK ilmastokokoukseen tyhjin käsin. Teillä ei sen jälkeen ole kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita, mutta tämä on epäonnistuminen. Ja siksi tänä perjantaina jälleen miljoonat ihmiset menevät lakkoon siksi, että te ette saa aikaan tuloksia. Heillä on yksi yksinkertainen viesti. He sanovat ilmastotoimia nyt. Då Kiitoksia. Seuraavaksi Isabella Klos. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Tällä viikolla mediassa joka puolella maailmassa puhutaan paljon sellaisista tiedoista, mitä tapahtuu YK kokouksessa, huippukokouksessa. Tietysti ilmastopolitiikasta on tullut tällaista valtavirran politiikkaa ja YK toteaa, että se haluaa lähettää vahvan signaalin ja haluaa, että kaikki maat ovat mukana, jotta saisimme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet toteutetuksi. Minä olen Solisiasta Puolasta, olen parlamentin jäsen ja haluaisin muistuttaa siitä, että meidän pitää pitää mielessä se aika, joka tarvitaan, koska meidän pitää muistaa solidaarisuus, sitä tarvitaan niillä alueilla erityisesti ja niiden eh, yhteiskunnan ryhmien yhteydessä, jotka todella tuntevat tämän siirtymävaiheen nahoissaan. YKssa me edustamme myöskin näitä jäseniä yhteiskunnassamme, jotka ovat vaikeassa tilanteessa, jotka tarvitsevat enemmän aikaa sopeutuakseen. Eli älkää unohtako heitä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Montserrat. Gracias, presidente, querido... Kiitoksia puhemies komission jäsen. Työtä teette näin vaikean salkun kanssa, eli energia- ja ilmastonmuutos. Tämä on ollut käännekohta kaikille eurooppalaisille. Tällä tavalla Eurooppa on nyt johdossa, kun ajatellaan ilmastonmuutoksen torjumista. Me haluamme paremman planeetan tuleville sukupolville. Pariisin sopimus oli erittäin tärkeä ja täytyy sanoa, että ilman sinun sitoumustasi emme olisi onnistuneet, kuten ei olisi saatu aikaan myöskään ilmastounionia. Kun viisi vuotta olet ollut komissiossa, niin se voidaan tiivistää yhteen sanaan menestys. Menestys, johon päästään vain kun tekee työtä intohimoisesti ja näkemykselle. Me espanjalaiset jätämme aina jäljen sinne, missä menemme, mutta sinun jälkesi komissiossa on yhtä tärkeää kuin Loyola de Palacion. Espanjalaisena sanon sille sydämestäni kiitos. Olemme ylpeitä siitä, että meillä on komission jäsen kuten sinä ja jatkamme tätä taisteluilmaston puolesta ensi viikolla New Yorkissa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dance. Puolitoista minuuttia. Uh, Kiitos oikein paljon. Komissaari on ollut kulunut kaksi vuotta siitä, kun tämä parlamentti hyväksyi mietintöni kestävän kehityksen tavoitteista. Me pyysimme, että nostetaan kunnianhimon tasoa, valtavirastetaan kestävän kehityksen tavoitteet ja status, tilanneraportteja siitä, kuinka pitkällä olemme vuoteen 2030 asti. Ja minun on sanottava, että nämä viimeiset kaksi vuotta ovat olleet varsin mm, suuri pettymys. En usko, että tämä johtuu teistä henkilökohtaisesti, vaan tämä on systeeminen ongelma. Meidän katsotaan, miten toimielimme toimet pystyvät valtavirtaistamaan kestävän kehityksen tavoitteet. Siksi olin myönteisesti yllättynyt, kun tuleva komission puheenjohtaja sanoi, että kestävän kehityksen tavoitteet on valtavirtaistettava kaikkien pääosastojen halki. Nämä kolme skenaariota, jotka kuvailtu, niin minun on sanottava, että ainoastaan ensimmäinen skenaario joka vie meidät oikeaan äh, vaiheeseen. Se on ainoa realistinen skenaario, jotta pystymme saamaan aikaan kestävän tulevaisuuden ja saavuttamaan tavoitteet. Meidän on täällä osoitettava vahvaa johtavuutta. Se puuttuu niin selvästi kansainvälistä näyttämöltä ja meidän on lähdettävä siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat sellaisia rasti juttuja, jotka tehdään päivän päätteeksi. Haluan kiittää komissaari teitä teidän sitoumuksestanne, mutta ei unohdeta näitä systeemisiä epäonnistumisia ja yritetään saada asiat kuntoon ensi kaudella kuunnella. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Flego. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, on erittäin suuri ilo olla täällä puhumassa näin tärkeästä asiasta. Se on tärkeä asia meidän tulevaisuudellemme, kun puhutaan näistä tavoitteista. Tavoitteet pitää olla hyvin selkeät. Meidän pitää johtaa tätä ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, jotta pääsisimme tähän tavoitteeseemme. Euroopan